What time's now? Fine. Panie i panowie, koleżanki i Hyvät kollegat, aloitan istunnon. Jatkamme istuntoa, joka keskeytettiin 12. marraskuuta 2009.